aikaa ja aika alkaa huomenna, eli alkaen 21. tammikuuta 2011. Istunnon pöytäkirja hyväksytään seuraavan istunnon aluksi, ja jos ei kukaan vastusta, niin tänään hyväksytyt päätösauselmat toimitetaan niille, joita ne koskevat. Sitten Stödiltä työjärjestyspuheenvuoro. Kiitos puhemies. Meillä on juuri äsken kaksi äänestystä aamulla ennen lounasta. Meillä on vain kaksi äänestystä. Parlamentin sääntö on, että pitää ainakin puolet ajasta osallistua äänestyksiin, jotta voi saada koko päivän palkan. Pitääkö tämä tässä tapauksessa paikkaansa vai miten asia nyt on? It's correct, you have... Näin on. Täytyy olla paikalla 50 prosenttia ajasta. Niin kollegat, tämän päivän istunto päättyy. Toivotan teille miellyttävää iltapäivää ja turvallista kotimatkaa. Kiitos ja näkemiin.